jotka, joka kohdentuu lapsiin, ja tässä suhteessa dataa tullaan toimittamaan kaikkia asianomaisen käyttöön. Kiitos. Kiitos, herra Han. Ja näin päätämme keskustelun tästä kohdasta. Äänestys on huomenna kello 12.30. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on viimeinen kohta tässä istunnossa. Kysymys on kollega Swinburnin mietinnöstä lähetysvälineillä käytävän kaupan sääntely, dark pools ja niin edelleen. Puheenvuoro ensin esittelijällä neljä minuuttia. Thank you, Mr. President. I have a difficulty explaining... On vaikea selittää niille, jotka eivät tunne rahoitusalueiden murretta, jotta ymmärtävät sen, mistä puhun. Tässä siis mitataan kauppaita jota käydään rahoitusvälineillä mukaan dark pools, jotka ovat sellaisia toimia, joita tehdään ilman avoimuutta. Tämä mietintö arvioi sitä, miten pannaan toimeen markkinoilla, markkinoita jossa on mukana, ja siinä pyritään käsittämään rakenteellisia kysymyksiä, jotka tällä hetkellä ovat nähtävissä osakemarkkinoilla. Siitä huolimatta, että kysymys on hyvin teknisestä mietinnöstä, olen saanut rohkaisua siitä korkeatason keskustelusta, jota on käyty valiokunnassa ja monet kollegani olen pystynyt saman aikaan laajaa tukea ryhmissä. On saatu 194 tarkistusta, joista tuli 20 suuteen tarkistusta, joita pystyy tukemaan suurin osa ryhmistä. Ajattelen tätä ajankohtaa tälle mietinnölle, joka on oma-aloitteinen ja tästä äänestetään tällä viikolla täysistunnossa. Olen varma siitä, että parlamentti on huomattavasti ottanut asiaan kantaa, joka liittyy tarkistukseen, joka koskee metodi kakkosen tarkistamista, jonka komissio on käynnistynyt. asiassa keskusteltiin pitkälti mietin valiokunnassa Euroopan parlamentin kautta pyytänyt, että tehdään erilaisia selvityksiä, joita koskee erilaisia kauppapaikkoja. Meillä on joitakin ongelmia tulkkauksessa. Pyytäisin, että hidastaisitte hiukan puheenvuoron ne, koska kuulevat eivät muuten pysty pysymään mukana. Euroopan parlamentti tämän mietinnön kautta on pyytänyt lukuisia selvityksiä eri kauppapaikkoihin, joita tällä hetkellä on säädelty metodin puitteissa, ja että on aikaan läheinen analyysi siitä, että näissä paikoissa annetaan asianmukaisia palveluita, jotka ovat tietyllä tarvittavalla tasolla. Toivottavasti komissio omassa asiakirjassaan on mennyt pitemmälle ja on luonut määritelmän organisoidusta kauppapaikoista, joka sisältää kaikki paikat, joissa on mukana myyjiä ja ostajia. Tämä merkitsee sitä, että huomattava porsareikä saadaan suljettua. Tämä ratkaisu mahdollistaa sen, että e, voidaan säilyttää suhteellisuusperiaate ja voidaan sallita huomattavaa erovaisuutta eri, siinä minkälaisia säännöt markkinat, MTF, TCM ja, ja derivaattafoorumit, johdansfoorumit. E, Dark ja muut näiden liittyviä asioita pitäisi katsoo, että Installa on hyvä, koska ne tarvitsevat sen, että voidaan suojella laimilta markkinoilta. Niillä on kuitenkin mahdollisuus vähemmän väärinkäyttöön, jolloin voidaan tustaa yritysmalleihin ja jolloin ne voivat jatkaa toimintaa, ottaa huomioon yrit, asiakkaiden tilauksia ilman, että mennään sellaisiin suhteuksiin, jotka joiden kautta tulisi paljastamaan hintoja tai antaisivat kuitenkaan suojelun mahdollisuuksia sille, että käyttäisiin väärin hyväksi markkinoita. Parlamentti ja komissio ovat sopineet, että näitä asioita täytyisi määritellä uudestaan ja toimeenpano täytyy standardisointia kautta Euroopan unionin. Tämänhetkinen mahdollisuus tällaisen sovitteluun jäsenvaltioiden kesken merkitsee sitä, että voitaisiin löytää paras äh, äh, tulkinta samalla säännöllä ei sen pitäisi olla mahdollista. Tämän mietinnön kokomisen ja tarkistamisen kautta on selvää, että suurin puute toimeenpanossa on ollut se, että ei ole ollut Euroopan äh, konsolisoidun tekstin markkinamyyntiversiota ei ymmärtä sitä, miten EU toimii, mutta toimia ilman tällaista välinettä. Alalla on yleisesti hyväksytty ennen kaikkea sijoittajaryhmissä sen osalta välttämys siitä, että metodin kolmen vuoden toimivaran jälkeen markkinaosapuolet eivät ole pystyneet toimimaan yhdessä, joten saatan aikaan konsolidoitu toimintaa. Kuten komissio valiokunta on myös valmistunut pitemmälle antamme toimeksivalion sille, että saataisiin aikaan julkaisemismääräykset, mutta jos tällaista ratkaisua ei löytä markkinoilla, silloin lainsäädännön kautta pitää löytää tukea. On, monet keskus- asiat ovat olleet hyvin kiihkeän keskustelun kohteita. On sovittu, että on flash orders, spoofing ja spinning ovat epäreiluja, jopa väärinkäyttäviä mutta on vaikea päästä sopimukseen siitä, mikä on tiettyjen markkinatoimijoiden rooli, ennen kaikkea mitä hyötyä on tai ei ole siitä, että on olemassa korkea, usein toistuvia strategioita. On kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöksiä näiden roolista, myönteisiä tai kielteisiä, joten ennen kuin me teemme lakinsäädäntöehdotuksia, meidän pitäisi varmistaa se, että meillä on tietoa niin, että me emme tee, tee sellaista lainsäädäntöä, joka kenties heikentää eurooppalaisten markkinoiden toimintaa. Meidän täytyy varmistaa se, että rahoitusmarkkinamme ovat kunnossa. Ne eivät ole siellä, sitä varten, että siellä harjoitetaan vuoropuhelua. Ne ovat markkinapaikka, jossa investoijat voivat antaa pääomaa yrityksille ja jossa tapahtuu toimintaa todellisen talouden puitteissa. Tämä täytyy pitää keskeisesti mielessä silloin, kun sitä lainsäädäntöä laaditaan. Signora Kiitos Sova Swinburne. Pyydän anteeksi sitä, että keskustelun alussa sanoin, että olette herra Swinburne, koska minulla oli asiakirja, jossa oli virhe, pyydän anteeksi. Ja tulevaisuudessa en koskaan tule toistamaan tätä virhettä, se on varmaa. Niin, tällöin tämä menettely ilman puhujalistaa. Ja meillä on kolme puheenvuoropyyntöä ajatellen, miten tärkeä tämä keskustelu on ja miten paljon aikaa meillä on, annan jokaiselle puolitoista minuuttia puheaikaa. Herra Philippe Juvet on ensimmäinen, jolla on puheenvuoro. Merci, monsieur le président, mes chers collègues, madame le... Kiitos puhemies. Hyvä esittelijä. Tietenkin tämä teksti on hyvin monimutkainen, mutta mistä tässä on kysymys? Tässä on jälleen kysymys siitä, että me opimme jotain kriisistä. Ei pidä tehdä, kuten aikaisemmin on tehnyt, tehty, ja pitää muuttaa sääntöjä. Pitää mm, panna järjestystä tähän järjestelmään. Ne, jotka tänään nykyisin eri Euroopan unionin maissa hyötyvät eh, kriisistä ja siitä, että ihmiset syyttävät vain Eurooppaa, eh, eivätkä itse tee mitään, aina syytetään euroa ja Eurooppaa ja pitää lähteä Euroopasta, pitää eh, eurostakin luopua – niin koko ajan eh, nämä samat ihmiset sanovat, että täytyy olla yhteisiä sääntöjä. Ja jos maat eivät toimi yhdessä, jos ne eh, ovat erillisiä toimijoita, niin mm, ei mitään tilanne olisi huono. Me tarvitsemme sääntöjä, sääntöjen täytäntöönpanoa ja parempaa järjestelmän toimivuutta. Tämä on periaatteessa aivan yksinkertainen asia. Me kuolemme, jos toimimme erikseen, mutta yhdessä olemme vahvoja. Ja nyt herra Sägeri. Herra puhemies, kiitos puheenvuorosta. Ehkä haluaisin kiittää sitä, että näin paljon on saatavissa aikaa käyttöön. Vastaavassa katsonkin, että mitä istuntoja te vedätte. Tulen olemaan läsnä kaikissa, jos voin. Niin, haluan kiittää mietinnöstä. On hyvä, että puhumme kaupankäynnin säätelystä, jota käydään rahoitusvälineillä. Tärkein virhe tähän mietintöön liittyen on se, että mietinnössä halutaan äh, lisää säädöksiä, mutta se on jo myöhästynyt askel. Tänään asti säännökset ovat olleet sellaista, niitä on ollut vaikea ymmärtää. Nyt täytyy katsoa sitä, mitä kaikkea on tapahtunut, jota halutaan paljon äh, valvoa sitä, mitä tapahtuu suurempia investointeja, on minusta suuri virhe. Ei pelkästään ajatellen kauppaa, ja ajattelen sitä, mm, pitää tutkista, minkälaisia arvopapereita päästään liikkeelle, mutta uusia päästöjä täytyy säännellä tiukemmin. Inflaat, tämä väestö tuntuu kasvamaan harmit, joita inflaation kautta on syntynyt, kriisin kautta on syntynyt, ja, ja tämän, näiden varojen taustalla koskaan täysin selvää. Toisin sanoen voit laitetaan, laitetaan taskuun, niitä palataan takaisin talouteen. Tämä ei ole hyväksi, koska se päättyy viime kädessä kuitenkin vaura- vauraimpien taskuun, jotka ovat aiheuttaneet kaikki ongelmat. Gracias, kollega. Kiitos, hyvä kollega. Ja viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa on Baseskulla. Kiitos puhemies. Swinburne mietintö lähtee siitä, että olisi ollut samalla edellytykset näissä transaktioissa olisivat samanlaiset. Luulenkin, että, että se on tärkeää, että myös valvonnassa, rahoitusvälineiden valvonnassa käytetään samoja ehtoja edellytyksiä. Meidän täytyy saada parempaa lainsäädäntöä, meidän täytyy vähentää systeemiris, systeemiriskejä. Ja tällä hetkellä nähdään, että meillä ei ole tietoa tästä transaktiostrategioista. Ainoa mahdollisuus eh, todellakin ymmärtää, toimiiko markkinat oikein vai ei, on se, että eh, viranomaiset eh, hankkivat tietoja. Virastojen täytyy, virastojen täytyy, virastojen täytyy määritellä yhteiset notifiointisäännöt sekä pörssin kaupassa että myös pörssin ulkopuolisessa kaupassa. Minua kiinnostaisi, että mitä, minkä lai, minkälaisia vähimmäissääntöjä voitaisiin saada anonyymiin kauppaan. Minusta me voimme saada ainakin minimaalisen informaatiovirran näistä transaktioista. Muchas gracias, Kiitos, Rauva Basescu. Näin olemme siis päättäneet tämän kierroksen ja annamme puheenvuoron komission jäsen Haanille, jotta hän voi reagoida ja puheenvuorossaan voi myöskin tarttua tähän asiaan. No niin, olkaa hyvä, herra komission jäsen. Uh, um, Kiitoksia puhemies komission nimissä ja erityisesti komissaari Barnierin puolesta totean, että meidän täytyy parantaa läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoille ja sen varmistamiseksi, että kaikki oleelliset markkinatoimijat ovat samantyyppisen sääntelyn piirissä. Tämä on tämän komission ja EU 22 ja G20 tärkeimmät tavoitteet ja äh, Swinburnin äh, raha- ja talousvaliokunnan nimissä tämä mietintö äh, rahoitusvälineen käytävästä kaupan säätelystä ja takuulleista ja niin poispäin. Tämä, tässä on äh, äh, kysymys äh, markkinoista ja rahoitusvälineistä ja niihin sovellettavista menetelmistä. Siinä suositellaan, äh, ne on tarkoitus sisältää pikäpuoliin äh, komission ajatuksiin, kun me olemme laatimassa direktiiviä vuodelle 2011 Tämä on tärkeä osa komission agendaa, jossa pyritään vakaisiin ja läpinäkyviin äh, rahamarkkinoihin osana kokonaistaloutta. Silloin kun tämä on saatu valmiiksi, niin me käynnistämme uuden äh, EUn äh, valvontaviranomaisen toiminnan ensi kuussa. Komissio aikoo tehdä ehdotuksia kesällä 2011 me, tuemme, me luotamme Euroopan parlamentin tukeen, että pääsemme pikaisesti eteenpäin uudistusten tiellä sen varmistamiseksi, että että saadaan valoa tähän tilanteeseen mahdollisimman pikaisesti. Niin kuin tiedätte, MIFID on oleellinen osa EUn lainsäädännöllistä kehystä rahamarkkinoilla. Siinä osa vastaus finanssikriisiin, mutta se toimii, liittyy myös markkinoiden hyvään toimisiin myös turbulenteina aikoina. Totta kai tiettyjä puutteita on syntynyt. Teknologiset brokerit ja, ja nopea kehitys finanssimarkkinoilla ovat huolehtineet siitä, että, että valvonta joka oli äh, nykyaikaista muutama vuosi sitten, on jo vanhentunut tänä päivänä. Ja äh, komissio on esittänyt konsultaatioita. Me aion olla kunnianhimoisia ja kokonaisvaltaisia näiden kaikkien haasteiden osalta. Me tunnustamme, että alkuperäiset tavoitteet MIFIDissä ovat edelleenkin valideja kuitenkin on kysymyksessä on kriittisiä aspekteja sen suhteen, että miten finanssimarkkinat toimivat, niin miten avoimia ja läpinäkyviä niiden pitää olla, ja miten invest- sijoittajat pääsevät rahoitusvälineiden käyttöön ja investointimahdollisuuksien piiriin. Kuten tämä luonnos Ekon valiokunnasta toteaa, Siinä puhutaan tarpeesta saada parantaa valvontaa ja sääntelyä uuden tyyppisillä kauppapaikoilla ja uuden tyyppisissä metodologiassa. Tämä pitäisi, tässä pitäisi ottaa huomioon liiketoiminnan luonne ja pitäisi turvata oikeudenmukainen peli, toimintaympäristö kaikille sijoittajille ja muille toimijoille. Me, me, me on myös parannettava läpinäkyvyyssääntöjä ja meidän on otettava käyttöön uusia vaatimuksia äh, muilla välillä käytävässä kaupassa. Äh, myös tohtori Swinburnin äh, mietinnössä puhutaan toiminnan parantamisesta G20-periaatteiden mukaisesti. Lisäksi me tähtäämme ottamaan käyttöön parannuksia nykyisissä säädöksissä suhteessa sijoittajien suojeluun. Ja kaikki kaikkien toimintojen täytyy kuulua samojen sääntöjen piiriin. Se on, lopuksi voin todeta, että tämä äh, tulee vahvistamaan valvontaa ja, äh, ja rahamarkkinoiden äh, toimintaan. Ja me tähtäämme tässä uusi, uusiin eurooppalaisiin arvopaperimarkkinoihin. Työn eteenpäin viemiseksi komissio tekee yhteistyötä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa nimenomaan vastaavien sääntelyviranomaisten kanssa USAssa ja me ja katsomme samoja asioita. Me pyrimme varmistamaan kansainvälisen konvergenssi ja välttämään kaikki riskit tässä valvontatoiminnassa. Arvoisat jäsenet, Rovas Wimpernin mietintö tulee hyvin tärkeään ajankohtaan tässä tämän säädösuutoksen tilanteessa. Ja kun muistamme, että, että